Aiheena rautatiet ja julkiset palvelut Tonavan ja Adrianmeren makroalueilla. Puheenvuoron saa komission jäsen Korina Kretsu, olkaa hyvä. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, estimați membri. Kiitoksia, puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, kollegat. Ensinnä kiitän siitä, että tämä asia on tullut esityslistalle aiheena julkiset palvelut ja rautatieyhteyksien parantaminen Tonavan ja Adrian meren makroalueella. Viime viikolla osallistuin tapahtumaan, jossa käsiteltiin EU-strategiaa Alpe, Alpeilla. Tämä tapahtui Sloveniassa. Tämä oli nyt neljäs makroalueellinen strategia ja se sai innokkaan vastaanoton suurelta yleisöltä. Tämä jälleen kerran osoittaa, että nämä makroaluehankkeet ovat erittäin tärkeitä. Tätä kautta Euroopan alueet voivat yhdessä etsiä ratkaisuja haasteisiin, voivat parantaa alueellista, taloudellista ja sosiaalista kohesiota. Tällainen yhteistyö on todella relevanttia, mitä tulee yhteistyöhön alueiden välisiin yhteyksiin ja näin voidaan saada aikaan myös rautatieyhteyksiä Tonavan ja Adrianmeren strategioissa on tunnistettu rautatieliikenne yhdeksi prioriteettikysymykseksi. On kuitenkin valtaisia puutteita alueiden välillä, mitä tulee rautatieliikenteeseen. Tämä heikentää potentiaalista taloudellista kasvua. Tietysti mitä tulee vanhojen jäsenvaltojen Saksaan, niin tavallaan niin julkiset palvelut on varsin hyvässä, hyvissä kantamissa, mutta ainahan tietenkin tila on parannukselle sielläkin uudemmissa jäsenvaltioissa, Tsekin tasavallassa, Unkarissa, Romaniassa. Tilanne ei ole tyydyttävä, mutta se on kuitenkin paranemassa, erityisesti johtuen eurooppalaisista rahastoista, mutta EUn ulkopuoliset maat. Sitten siellä rautatiepalvelut ovat jäljessä. Tarvitaan uudistuksia sekä investointeja. Tätä taustaa vasten komissio uskoo, että nyt on korkea aika ryhtyä tiukkoihin toimiin ja alkaa tukea julkisia palveluita ja rautatietä näillä alueilla. Tällaisen toiminnan pitäisi pyrkiä seuraaviin tavoitteisiin. Ensinnäkin me tarvitsemme ja parempaa koordinaatiota maiden välillä. Ei ole muuta keinoa onnistua mikro- ja makrotasoilla. Toiseksi maiden täytyy tehdä läheistä yhteistyötä, mitä tulee rautatieuudistusten toteuttamiseen. Esimerkiksi infrastruktuurien eriyttäminen ja tarvittavan lainsäädännön laatiminen. Meidän pitää myös ryhtyä kunnostamistoimiin, jotta päästään e- e- eroon pullonkauloista ja muista puutteista. Tämän takia olen kovin tyytyväinen voidessani sanoa, että arvioitu arvo TEN-verkostolla Länsi-Balkanilla on juuri sopivat puitteet tällaisille investoinnille, mutta hyvät ja naiset ja herrat parlamentin jäsenet, me kaikki tiedämme, että yhteistyö investoinnit rautateihin ei vielä riitä, jotta voidaan voittaa tämänhetkiset haasteet meidän pitää pystyä parantamaan hankkeiden aloittamista ja saada hyviä rakenteita aikaan, samoin rajanylityspaikkojen sujuutta pitää parantaa. Kaikkien sidosryhmien täytyy sopia tärkeistä periaatteista. Kaikki julkisten palveluiden sopimukset, ne täytyy perustaa kilpailukyvylle. On monia tärkeitä haasteita tällä alueella ja meidän pitää varmistaa, että ne voimavarat, joita on, tulevat tehokkaasti käytetyksi. Kolme vuotta sitten komissio esitti lainsäädäntöehdotuksen neljännestä rautatiepaketista ja me vahvasti uskomme, että te lain, lainsäätäjinä saatte aikaan sopimuksen ehdotuksesta. Niin kuin olen aikaisemmin sanonut, olemme saaneet aikaan huomattavia edistysaskeleita, mitä tulee makroaloudellisiin strategioihin. Nyt on korkea aika toteuttaa näitä periaatteita käytännössä. Konkreettisia muutoksia ja toimenpiteitä tarvitaan. Pitää pystyä vastaamaan yksityisen sektorin ja kansalaisten odotuksiin Tämä tarkoittaa sitä, että saadaan aikaan paremmat rautatiepalvelut, tehokkaammat palvelut. Kiitoksia. Odotan nyt teiltä kommentteja. Uh, Kiitos. Nyt puheenvuoron saa edustaja Marinescu. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. Makroalueet ovat erittäin myönteinen aloite, sillä nehän voivat johtaa koordinoinnin parantamiseen sekä parempaan kohesioon tämän suuren makroalueen sisällä eri alueiden välillä. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että rahoja ei tulevaisuudessa anneta vain makroalueille, sillä kohesiopolitiikka Portugallahan on äh, muutenkin äh, tällä hetkellä suuria ongelmia ja nämä ohjelmat saattaisivat äh, tulla entistä vaikeammaksi. Koordinointi on hyvin ratkaisevaa koordinointi komission tasolla niin, että jäsenvaltiot, jotka kuuluvat tähän makroalueeseen, joiden alueet siihen kuuluvat, sopivat ja sopivat asioista koordinoivat toimia niin, että rahat saadaan ohjattua yhteishankkeisiin, jotka toimivat siis useilla alueilla useissa jäsenvaltioissa samaan aikaan. Mitä tulee tähän Tonavan ja meren makroalueeseen, niin TNT hankkeen laajentaminen tänne on mielestäni erittäin hyvä asia. Erityisesti rautatien liikenteessä on äärimmäisen tärkeää saada aikaan käytäviä hankkeita, jotka toteuttavat juuri tätä käytävää ajattelua, kun ajatellaan vaikkapa Mustanmeren satamia, Konstantsaa ja sitten Kreikan satamia. Tehän voitte tässä puuttua asiaan, koska te voitte koordinoida kansalliset liikennehankkeet niin, että syntyy näitä, näitä käytäviä. Tämän lisäksi kiitäisi, pyytäisin teitä kiinnittämään huomiota rautatiepaketin loppuun saattamiseen. Se pakettihan on myös tämän makroalueen suhteen äärimmäisen keskeinen. Sitten esimerkiksi esiriin menneet rahat tulee ottaa tässä myös nekin huomioon. Kiitoksia. E Kiitos. Nyt puheenvuoron saa edustaja Tapadel. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, komission jäsen. Olen tyytyväinen, että käymme näin tärkeää keskustelua. Tämä on tärkeää Romanian talouskehityksen ja koko Keski- ja Itä-Euroopan talouskehityksen kannalta. Ensimmäisenä esittimme neuvostolle tämän ajatuksen ja pyysimme komissiolta strategiaa Donavan strategiaksi vuoteen 2010 mennessä. Tässä strategiassa on mukana 14 jäsenvaltiota ja käsitellään niitä haasteita, yhteisiä haasteita, jotka kohdistuvat kaikkiin jäsenvaltioihin, energiatehokkuus, vedenlaatu ja myös sosiaalitaloudellinen kehitys. Meillä on yhteisiä haasteita edessämme mutta makroalueen taloudellinen kehitys kuitenkin on hyvin vaihtelevaista. Me tarvitsemme siis välineitä, jotta saamme kohesiota aikaiseksi. Romanian pääsuunnitelma on juuri tällainen väline liikenteen alalle. Se on myös hyvin tärkeä väline, kun pyrimme Romanian liikenteen alan tavoitteisiin. Tarvimme tähän myös investointeja Tämä pääsuunnitelma hyväksyttiin siis Romanian hallituksen toimesta ja sitten Euroopan komissio hyväksyi sen neuvottelujen jälkeen. Raideinfrastruktuurihankkeet ovat prioriteettihankkeita. Ne ovat myös samassa linjassa EUn tavoitteiden kanssa. Sen takia komission jäsen olen tyytyväinen, kun näen, että meillä on johdonmukaisuutta toisaalta aluepolitiikan ja toisaalta raideliikennepolitiikan välillä tällä alueella. Kohesiomaissa tämä suuntaus auttaa meitä kohesion aikansaamisessa alueellisesti ja taloudellisesti, koska eroja edelleenkin alueiden välillä on. Kiitos. Nyt edustaja Maisne, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, kiitos myös komission jäsenä puheenvuorostanne. Todella on niin, että yksi EUn äh, vapauksista on ihmisten tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus. Ja ihmisten niin kuin tavaroidenkin kohdalla on niin, että me haluamme, että voimme käyttää rautatietä matkalla koko Euroopan halki. Se ei kuitenkaan ole mahdollista vielä tänä päivänä ja siksi juuri makroalueiden suhteen meidän täytyy todella tähän keskittyä. Komission jäsen, te totesitte, että rautatieyhteydet ovat yksi painopistealue No, kaikkia saarialueita ei tietenkään saa tähän nivottua ja juuri Adrian meren alueella se tietenkin hienoa olisi, mutta siihen ei ole kerta kaikkiaan varaa. Mutta katsotaan, missä ne suurimmat puutteet ovat. Makroalueiden tehtävähän on politiikassa juuri tasoittaa eroja, huolehtia siitä, että kaikilla on sama pääsy. Tiedän, että ei tämä nyt ehkä näy tästä, mutta me olemme kehittäneet tällaisen niin kutsutun metrokartan käytävät kautta Euroopan, jotka yhdistävät kaikki ihmiset toisiinsa. Keskityn kolmeen käytävään, jotka ovat tällä alueella yhtäältä Itämeren Adrianmeren käytävä. Tässä puuttuu itse asiassa tiettyä infrastruktuuria erityisesti Puolassa ja Sloveniassa ja rapeus on niin hidas, että rahtiliikenne on mahdotonta. Eli investointitarve pelkästään tavaraliikenteelle olisi 30 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä. Tähän ei ole varaa. Sitten itäisen välimeren käyttävää Atenasta Hampurin matkalla täytyy vaihtaa veturia kuusi kertaa. Eli, ja tiedän kyllä, ettei Hampuri tietenkään kuulu Adrianmeren alueelle, mutta kyllä tässä paljon on vielä tehtävää. Rainin Tonavan käytävässä esimerkiksi Saksan ja Tsekin välillä ja muuallakin RTMS puuttuu ja sähkö järjestelmät ovat erilaiset. Samoin Romaniassa on paljon paljon tekemistä. On hyvä, että puhumme makroaluepolitiikasta, koska tämä todella parantaa ihmisten elämää paikan päällä. Kiitos. Kiitos edustaja Kran, olkaa hyvä. Puhemies, rouva komission jäsen, joitain kuukausia sitten Pariisissa järjestettiin ilmastokonferenssi, jossa EU puhui kovasti ilmastotavoitteista. 25 prosentista päästöistä on liikennevastuussa ja liikenne on ainut ala, jossa päästöt ovat lisääntyneet vuodesta 1999 itse asiassa 22 prosentilla. Teollisuuden päästöt ovat vähentyneet 38 prosentilla. Siksi liikkuvuutta on muutettava, jotta päästään tähän näihin ilmastotavoitteisiin. Liikkuvuus on perusoikeus ja perustarve ja siksi myös maaseutualueet on tunnustettava ja saatava osaksi verkostoja. Pyytäisin, että ette tekisi tulisi samaa virhettä, joka Portugalissa tehtiin. 10-15 vuotta sittenhän Portugalissa otettiin käytöstä rautatieverkoston monia osia. Ihmiset haluttiin autoihin. Nyt heillä ei ole varaa autoihin. Liikkuvuus on tuhottu, koska rautatieverkosto on tuhottu. Tällä on puhuttu tällaista suuresta suunnitelmasta. 3-40 prosenttia rautatieliikenteestä Romaniassa tai rautatieverkostosta Romaniassa halutaan nyt ottaa pois käytöstä. Komissio on hyväksynyt tämän hallituksen ehdotuksen. Jos näin teette, niin ilmastotavoitteisiin ei koskaan päästä. Siksi teidän on tehtävä aivan selväksi, että rautateiden on oltava prioriteetti. 60 prosenttia prosenttia rakennerahastoista menee eh, tieliikenteeseen eh, eh, pitäisi olla aivan toisin. 3-40 prosenttia rautatieverkostosta ollaan nyt ottamassa pois käytöstä. Ja tietenkin myös lyhyet matkat ovat tärkeitä. 90 prosenttia rautatiematkustajista kulkee alle 50 kilometriä. Älkää ajatelko vain TNT hankkeita, ajatelkaa myös pienemmän mittakaavan hankkeita. Mitä tulee rautatieverkostoomme, se on varsinainen tilkkutekki, täkki, jossa ää, reijät ovat juuri rajoilla. Teidän täytyy huolehtia siitä, että jäsenvaltiot hoitavat myös rajat ylittävät yhteydet kuntoon. Ää, sodassa, sodassahan ne tuhottiin ja sodan jälkeisenä aikana. Liikkuvuus voidaan varmistaa ja ilmastoa suojella, mutta ei niin, että rautatieverkostosta Romaniassa ää, pannaan 30 prosenttia pois päiviltä. Kramer, Kiitos. Edustaja Kramer, teille on esitetty sinisen kortin kysymys. Zapadellilta hyväksyttekö tämän? Zapadell, olkaa hyvä. Domnule Kramer, minä amintesc Puhemies, edustaja Kramer, muistan, että kesäkuussa me keskustelimme TRAN-valiokunnassa ja silloin juuri Romanin hallituksen edustajat ja Euroopan komission edustajat ja minä itse sanoimme, aivan selvästi, että ei tämä ole 30, mikään 14 prosentin leikkaus rautateissa Romanissa, vaan kyse oli siitä, että halutaan parantaa infrastruktuuria. Ja Taisin sanoa, että meillä on yksi suurimmista rautatieverkostoista Euroopassa ja Ranskassa ja Saksassa on tehty vielä suurempia leikkauksia viimeisen kymmenen vuoden aikana kuin Romania on tehnyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Minä ja maani olemme aina halunneet rautatieliikennettä ja yhtä kestävää eurooppalaista järjestelmää. Tarkistakaa nämä faktat nyt ennen kuin, ennen kuin puhutte. Minä äh, hankin tietoni tarkat tiedot. Tiedän, että Romaniassa käydään tälläkin hetkellä keskustelua siitä, onko, tuleeko entisen hallituksen päätös hyväksyä parlamentissa ja myös komissio puhuu tästä. Myös minä tiedän, että Ranskassa ja Saksassa monia rautatieosuuksia on otettu pois käytöstä. Minä olen taistellut tätä vastaan. Minulle on yksilysti, mistä maasta on kyse. Rautatiet ovat ympäristöystävällisiä. Vain rautateiden avulla voidaan ilmastonmuutos pysäyttää meidän lapsillamme ja heidän lapsillaan olisi mahdollisuus elää tällä maapallolla. Mutta jos nyt sanotaan, että halutaan optimoida verkosto ja 3-40 prosenttia siitä otetaan pois käytöstä, niin ei se mitään optimoimista ole, vaan se on tuhoa ja tämä tuho on pysäytettävä. Äh, Kiitos. Edustaja Gill, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos Bismarckien äh, selkein sanoin, Euroopan byrokratian sanoin, makroregionaalinen alueellinen politiikka on väline, joilla naapurimaat otetaan huomioon, luodaan synergiaa ja vähennetään alueellisia eroja. Kyse on globalisaatiosta yhä tiiviimmässä unionissa. Sisäisten politiikkojen pääjohtajan suulla on vaikeaa arvioida – Onko makrohalueellinen strategia vaikuttanut olemassa olevien aloitteiden sisältöön tai laajuuteen? Koska näin on, niin miksi haaskaamme brittiveronmaksajien rahaa ja omaa aikaamme tähän? Kiitos. Edustaja Pospisil, olkaa hyvä. Ja předsedo, paní komisařko, Kiitos puhemies, komission jäsen. Kuuntelin huolella puheenvuoroonne. Edustan Tsekin tasavaltaa. Tsekin tasavalta, kun puhutaan makroalueesta, uskon todellakin tulevaisuuden investointeihin. Rahojen ei pitäisi mennä vain kansallisiin hankkeisiin vaan pitäisi helpottaa rajat ylittävää yhteistyötä, erityisesti rautatieinfrastruktuurin kohdalla, josta nyt tänään puhumme. Uskon tosiaankin, että vielä voidaan tehdä paljon. Rautaisrippu on kaatunut, mutta Yhteydet kuitenkaan eivät riitä Tsekin tasavallan Saksan välillä esimerkiksi. Mm, kun ajatellaan kahta naapurimaata, miten ne voisivat parantaa todellakin yhteistä infrastruktuuria. Jos me haluamme investoida enemmän tulevaisuudessa rajat ylittävään yhteistyöhön, jos haluamme tehostaa infrastruktuuria, niin meidän pitäisi merkitä enemmän varoja juuri tätä tarkoitusta varten. Mitä tulee Tonavan strategian, on noin kaksi 220 miljoonaa käytössä. Se ei riitä. Ei tarpeeksi edes isompiin rautatiehankkeisiin alueilla. Olemme laatineet analyysejä koskien Prahan, Belsnen, Nürnbergin yhteyksien uudistamista. Ehkä Münchenin alue, Münchenikin alue voitaisiin ottaa mukaan. Ja 1,4 miljardia tarvittaisiin. Se on yli viisi kertaa enemmän kuin varoja on käytettävissä koko rahastossa. Tämän takia tulevaisuudessa meidän pitäisi puhua myös siitä, ovatko nämä hankkeet pelkästään symbolisia arvoltaan vai ehkä voisimme myös hiukan investoida äm, pyöräteihin ja niille. Onhan silläkin merkitystä. Kuitenkaan ne eivät ole strategisesti niin tärkeitä kuin rautatiet ovat. Joten projektit ovat erinomaisia, ihan totta, mutta tarvitsemme vielä enemmän varoja. Kiitos. Kiitos sen. Kiitos puhemies. Aivan ensin haluan kiittää komissiota tästä esityksestä. Makroalueyhteistyötähän on, on suunniteltu vähentämään nämä alueiden välisiä eroja rajojen eri puolilla. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää, kun puhutaan julkisista palveluista, rautatiestä ja kun puhutaan verkkojen Eurooppa-hankkeesta, niin sehän on varsinainen solidaarisuuden ihme idän ja lännen välillä. 10 miljardia euroa tätä varten sitten käytetään kohesiorahastosta. Erittäin kunnianhimoinen hanke, monimutkainen hanke, eh, jonka arvon kyllä tunnustan. Eh, verkkojen Euroopassa on kaksi verkostoa. Yhtäältä nämä uudet käytävät, eh, jotka ovat monimodaalikäytäviä, siis eivät vain rautatie, vaan kaikki muukin. Eikö teillä ole tulkausta siellä? No translation in English. Englannin kielen ei ole nyt tulkkausta. Nyt jatkaa. Niin, siis kaksi verkostoa, nämä yhdeksän monimodaalista käytävää, rautatiet, vesitiet, maantiet ja niin edelleen. Ja sitten tämä globaali verkosto, eli kansalliset suunnitelmat. Ja muistan, että tuolloin Romania ei ollut esitellyt omaa suunnitelmaansa, kansallista suunnitelmaansa. Kyse on siis edellisestä hallituksesta ja uuden hallituksen, Pontan hallituksen oli esiteltävä se ihan ihan viime hetkellä ja tämä oli hiukan hankala tilanne tähän missä nyt ollaan. Siksi Äh, kun tiedämme, että on vastaanottokykyongelmia, ei ole infrastruktuuria ja näitä nopeita rautatieyhteyksiä ei voida ottaa käyttöön infrastruktuuripuutteiden vuoksi, niin täytyyhän tämä ymmärtää. Lisäksi tietenkin ympäristö ulottuvuus. Tässä esimerkiksi Itävalta ja Saksa ovat tehneet omia ehdotuksiaan vesiliikenteen suhteen, joten ymmärrän oikein hyvin, että Kretsun makroalue josta nyt puhutaan, on myös matkailun kannalta äärimmäisen mielenkiintoinen. Ja täytyy kyllä tunnustaa se, että neljäs rautatiepaketti ei sekään ole vielä mitenkään valmis, joten tässä on paljon tehtävää myös julkisten palvelujen suhteen. Kiitoksia. Nyt teillä on esitetty sininen kortti. Teille. Is it okay? Uh, uh, Puhemies, haluaisin vain sanoa, että Iso-Britanniassa on tehty valtavia virheitä 50-luvulla, kun on suljettu rautateitä, monia niistä pienemmistä yhteyksistä, koska uskottiin autojen tulevaisuuteen. Olen teidän kanssanne samaa mieltä, että junat ovat tulevaisuus, mutta meillä on siis ongelma Iso-Britanniassa, meidän pitäisi käyttää valtavasti rahaa tällaisen nopean yhteyden junaan Lontosta Skotlantiin. Se on hyvä idea monin tavoin, mutta oikeastaan parempi olisi, että koko rautatiejärjestelmä olisi parempi kuin että käytettäisiin omaisuuksia järjestelmään, joka ei auta keskivertokuluttajaa ja summat ovat todella huippukorkeita ja ainoa tässä matkustavat vain tämän arvon parlamentin jäsenet tai huippubisnes, mutta kukaan kellään muulla ei ole sellaisen varaa. Olisi paljon parempi, että rahat käytettäisiin alueellisiin rautateihin, eikä vietäisi yritysihmisiä paikasta toiseen ja muut jäisivät ilman. Olisitkohan tästä samaa mieltä, hyvä rouva? Minulle espanjalaisena, kun ajatellaan tätä ähm, Äh, erittäin nopean pikajunan äh, menestystä Espanjassa Madridin ja Malagan, Toledon, Sevian välillä, niin Espanjan kokemus on ollut täysin päinvastainen. Eli kun ajatellaan maata, joka tietenkin on hyvin, hyvin erilainen kuin teidän maanne maantieteellisesti, niin meillä kyllä tämä kokemus on ollut erittäin, erittäin myönteinen. Ja kun ajatellaan Madrid-Barcelona lentoyhteyttä esimerkiksi, niin sen kysyntä on hyvin paljon vähentynyt, koska junaliikenne toimii niin hyvin. Ja juna, joka menisi suoraan Skotlantiin, on luonnollisesti hyvä asia. Eh, kaikki reitit eivät aina, eh, esimerkiksi lyhyet reitit, ole kannattavia, koska ihmiset mielellään menevät omalla autolla, mutta tässä on hyvin paljon kirjoa. Edustaja Jakovcic. Želim istaknuti tri momente ili tri problema. Prvo, stvaranje intermodelnosti. Aiheeseen liittyy kolme pääongelmaa kun ajattelemme tätä makroaluetta ja liikennettä, niin siellä vaaditaan valtavia varoja. Oikeastaan vaihtoehto ei kuitenkaan ole. Kun ajattelemme tarvetta yhdistää äh, meriliikenteen, ilmaliikenteen ja raideliikenteen mahdollisuudet. Rautatiet ovat äärimmäisen hitaita, kun lähdemme me Ankonasta ja Barista liikkeelle ja siirrymme sieltä Kroatiaan, Zagrebin, Budapestiin, tai Splittiin, Sarajevoon kohti Belgradia. Haluaisin korostaa myös paikallista ongelmaa, joka on merkittävä Istrian alueelle. Istrian raiteet ovat vain Slovenian yhteydessä. Eli Meillä on saatava aikaiseksi sopimuksia sitten naapurimaiden kanssa. TNT-verkosto on äh, aihe, jota todella tuemme tällä alueella. Edustaja Jakovcic, hyväksyisittekö sinisen kortin kysymyksen Soltesilta? Yes. Uh, Mr. Soltes. Edustaja Soltes ja sen jälkeen vielä toinenkin kysymys. Soltes ensin. Uh, Puhemies. Hyvä Jakovcic Jakocic, te mainitsitte yhteyden Kroatian ja Slovenian välillä. Kuten me kaikki tiedämme, Vuod 1902-1930 oli tärkeä Sanan yhteys. Haluaisin tietää, oletteko te sitä, että voisimme elvyttää tämän yhteyden jälleen eloon? Kiitos tästä kysymyksestä. Totta kai Kroatian osuus raiteista voitaisiin rakentaa niin, että tehtäisiin Utska-vuoren alta kulkeva tunneli. Se toki olisi kallista. Toinen vaihtoehto olisi päästä alueelliseen sopimukseen raideliikenneyritysten välillä, yhtiöiden välillä. Näinhän oli entisessä Jugoslaviassa. Miten Silloin Slovenian äh, yhtiö pystyi hallitsemaan tätä tilannetta, mutta ei sitten nyt. Jos tästä ei päästä sopimukseen, niin tämä yhteys sitten äh, loppuu toimimasta. Kiitos, edustaja Meissner. Kiitoksia puhemies. Minullakin on kysymys, koska kollega tässä sanoi, kuinka tärkeää on, että on yhteydet myös äh, lentokenttiin. Ja silloin kun näihin todellakin pitäisi keskittyä ja usein on puutteita, vai puhutteko te siitä, että olisi parempia suuren, suurnopeusjunia? Kiitoksia. Jos me tässä vaiheessa haluamme multimodaliutta kannustaa, niin pitää löytää ratkaisu raideliikenteen hitauteen. Toki meren kautta pääsee Adrianmeren pohjoisille alueille, Kroatian äh, satamien kautta tai Barin kautta, mutta jos halutaan äh, riekaan tuoda Barin kautta tavaraa tai ihmisiä, niin sehän on äärimmäisen hidasta. Meidän on siis tehtävä jotakin, jotta nopeutta saadaan lisättyä raiteille. Äh, kaksi minuuttia. E, poštovana povjerenice, poštovane kolegice i kolege, Joo, drago mi Komissaari, hyvät naiset ja herrat, olen tyytyväinen nähdessäni, että edelleenkin tuette makroalueellista lähestymistapaa, kun puhutaan Tonavan ja Adrian meren alueesta. Tämä ei liity pelkästään alueiden yhdistämiseen sisäisesti, vaan tässä liitetään nämä kaksi makroaluetta myös. Tähän liittyy tär- Adriamerillä tärkeitä satamia, jotka voivat vähentää myös päästöjä ja parantaa tavaran kuljetusta etelästä Keski- ja Pohjois-Eurooppaan. Kuitenkin tämä verkosto ei tunnu olevan olemassakaan Euroopan kartalla. Käyttävät rahtiliikenteelle. Niitä ei ole, joten haluaisin vedota sen puolesta, että nämä kaksi makroaluetta saisivat uusia käytäviä rahtikuljetuksille, jotka kuljetettaisiin rautateitse ja mitä tulee tuleviin investointeihin 2014 2020 kautta. En oikein tiedä, mistä tällaisia rahoja voisi tulla. Ehkä me meidän pitäisi käyttää verkkojen väline käyttää hyväksi, jotta voidaan rakentaa näitä rahtikäytäviä rautateille. Voisimme myös uudelleen jakaa rahoitusta ja tätä kautta voitaisiin tukea liikennettä ja ympäristöpolitiikkaa. Muutoin emme saavuta tavoitteita ei ilmaston kannalta eikä liikennetavoitteidenkaan kannalta päivämäärään mennessä maat, jotka käyttävät kohesiorahastoja hyväkseen, meidän pitää parantaa niiden varojen vastaanottokykyä ja erityisesti pitää kehittää rautatieinfrastruktuuria. Ja pitää säilyttää myös rajat ylittävä infrastruktuuri. Se on erittäin tärkeää yhteyksille. Meillä on hyvä esimerkki, joka löytyy Kroatiasta. Johtuen tarjouskilpailuista yksi tällainen hanke on kyseenalaistettu. Edustaja Adinolfi, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. No, nyt meidän täytyy huolehtia siitä, että saamme konkreettisia tuloksia tällä hankkeellamme, Me siis tuloksia, jotka hyödyttävät kansalaisia. Ja jos nyt katsotaan tätä kuljetusalaa, liikennealaa ja sen tarpeita, niin ensin täytyisi kaikki verkko joukkoon liittyvät aukot poistaa. Ja kun ajatellaan nyt tätä Adrian aluetta, jos siellä kulkee junalla, niin näkee kyllä, mitkä puutteet ja aukot tähän verkkoon vielä liittyvät. 28.10. tähän oltiin jo Mm, puhuttu näistä toimista, siis TEN-T-verkon kehittämisestä, Agonasta, Piskaaraan ja Bariin, Brindisiin. Ja tämä olisi paljon parempi kuin tämä kiistanalainen Torino-Lyon reitti paketti, jonka käyttöaste on aika kyseenalainen. Olisi tärkeää nyt ensin parsia nämä reijät, jotka meillä ovat nykyverkossa. Kun ajatellaan Euroopan unionia, niin sen täytyy puolustaa kaikkia alueita, myös etelän alueita. Ei saa käydä niin, että etelä jää lehdellä soittelemaan. Joten pidän tätä hyvin tärkeänä ja pyydän, että komissio nyt panostaa tähän hankkeeseen. Deli, do Kiitos edustaja Deli, kaksi minuuttia. Mulțumesc. Biztos asszony elnök úr, a Dunai és Adriai makrorégiók fontos. Kiitoksia puhemies. Kun puhutaan näistä mekanismeista, makroalue, Adria, niin tämä on tärkeää synergian suhteen, erityisesti liikenteessä, rautatie- ja maantieliikenteessä. TNT-reitit ovat hyvin tärkeät. Olemassa olevat verkot ovat hyvin paikallisia, alueellisia ja puutteellisia. Rajat ylittävät rautatieyhteydet on korjattu kattava. Aikataulut tulee saattaa yhteen toimiviksi. Makroaluejärjestelmä voisi tarjota tälle aivan erinomaisen pohjan. Näissä makroalueissa on mukana myös sellaisia maita, jotka eivät vielä ole EUn jäsenvaltioita. Viinin viime kesän neuvottelujen ansiosta kuitenkin TEN-T-verkkoja on nyt laajennettu koskemaan myös jäsenhakijavaltioita ja näin voidaan saada aikaan koko maanosan kattava verkosto. Tämä vahvistaa makroalueen, Tonava Adria makroalueen kilpailukykyä ja kun ajatellaan liikenneteknisiä, logistisia, taloudellisia vaikutuksia, jotta niistä saataisiin kaikki hyötyjä tämä käytävä malli saataisiin toimimaan, niin sitten tarvitaan uudenlaista ajattelua rahoitusmekanismin suhteen. Synergiaetu makroalueen sisällä on vaikea saada aikaan, koska rahoitusjärjestelmät myös EUn ulkopuolisissa maissa ovat tosi asia. Siksipä näitä pullonkauloja vielä syntyy. Toivon, että TNT-verkostoihin otettaisiin jäsenhakijavaltiot entistä paremmin mukaan ja rahoitusmahdollisuuksia vahvistettaisiin. Komission tulisi löytää realistisia ratkaisuja, jotka ovat toimivia ja vahvistavat jatkokehitystä. Kiitos. Kiitos. Edustaja Frantzulika, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat, Romania on vakaa kumppani, kun kehitämme eurooppalaisten äh, rautatieverkostoa ja sääntöjä maalla on laaja verkosto, se parantaa liikkuvuutta ja se on myös huomattava potentiaali, kun ajattelemme alueen strategista roolia EUn poliittisessa kokonaisuudessa tällä alueella Euroopassa. Rautatiet toki ovat haasteiden edessä. Vaaditaan syvällisiä nopeita uudistuksia. Romanian liikennesuunnitelma ponnistelee huomattavasti nimenomaan sitä kautta, että 40 miljardia annetaan lähivuosina raideinvestointeihin niin, että päivitetään noin 4000 kilometriä äh, raiteita. Noin 30 prosentin vähennysverkostossa määrätään tässä suunnitelmassa. Jo 90-luvulla kehityspankki ja maailmanpankki tämän tunnustivat. 2 prosenttia äh, rahtiliikenteestä ja 8 prosenttia äh, matkustajaliikenteestä. Tämä tarkoittaa käytännön kannalta vähennys sitten vähentää myös toimintakustannuksia. Tätä verkostoa täytyy kuitenkin suojata, koska äh, rautatieliikenteen tulevaisuus on kyseessä ja tämä on jo mainittu. Pitää pitää mielessä, että nykytilanteessa Romanian rautatieverkoston päivitystarpeet ja uudistustarpeet. Ja kun otamme huomioon sen, että julkista rahoitusta on liikenteelle hyväksytty noin 2 prosenttia vuositasolla verrattuna aiempiin lukuihin. Romania ei luovu raide verkostostaan. Me luotamme yhteisrahoitukseen EUn taholta. Ja kun ajatellaan keskiarvoa EU:ssa, niin sama määrä matkustajista voitaisiin kuljettaa käyttämällä 20-30 prosenttia vähemmän tähän verkostoon. Teille on Kramerilta sininen kortti, vastaatteko? Ja, mein... Kysymykseni on seuraava. Onko Romanian maantieverkosto niin erinomaisessa kunnossa, että Eh, tai tulisiko teille mieleen sulkea jotain eh, tieverkon osia, jos teillä ei ole varoja sen ylläpitoon? Eli liittyykö tähän eh, suureen suunnitelmaan myös suunnitelmia teiden sulkemisesta vai ovatko ne mahdollisesti tabu ja keskitytään vain rautateihin? Edustaja Fransulika. Niin, on vastattava hyvälle ystävälle Kramerille, että me todella odotamme EU-ta kannustimia Romanian kaltaisille jäsenvaltiolle, jotta rauta teitä voitaisiin käyttää enemmän kuin maantieliikennettä. Kiitos. Kiitos. Edustaja Rados, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni siitä, että tämä asia on esityslistalla. Rautatiet on parempi, edullisempi kuljetusväline ja sitä ei ole tarpe- tätä puolta ei ole tarpeeksi kehitetty Euroopassa, erityisesti tällä alueella tilanne on näin. Ei ole mitään yhteyttä sisävesiliikenteen, jokien ja rautateiden välillä, eikä rautateyhteyksiä ole lentokentille. Ja enemmän uusissa hankkeissa keskitytään tie kuljetuksiin kuin rautatiekuljetuksiin. Siksi olen tyytyväinen, että komissaari Gretsu, Gretsu mainitsi, että tämä verkosto tullaan laajentamaan länsi alueella. Toivottavasti tämä ei tarkoita vain parempia yhteyksiä muuhun Eurooppaan, vaan että tätä kautta voidaan myös tehostaa rautatieverkostoa ja käytettäisiin jatkossa enemmän rautateitä ja sisävesiliikennettä tällä alueella Euroopassa myös. Kiitos. Edustaja Sani, puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies. meidän tulisi vielä muistaa, mistä tässä itse asiassa on kysymys. Tonavan alue on viidennes koko Euroopan unionin alueesta ja sen tällä makroalueella asuu viidennes Euroopan unionin kansalaisista. Alue oli ennen osa äh, toisenlaista suurta merkittävää integraatiohanketta. Saattaa 150 vuotta sitten äh, rautatiet olivat tuolloinkin nousussa ja rautatiet merkitsivät tuolloin modernia, kestävää liikkumisen muotoa. Ja aivan samoin on yhä tänä päivänä. Historialliset käänteet ovat nyt jo johtaneet siihen, että alue on Ähm, särkynyt, mutta jos se halutaan jälleen uudelleen integroida, tarvitaan tietenkin investointeja. Kaikki alueen maat eivät myöskään ole Euroopan unionin jäsenvaltioita. Ja sitten on Ukraina ja Moldova myös, jotka kuuluvat kumppanimaihimme. Moldovassa vielä tänä päivänä on rautatie osuuksia, jotka on otettu pois käytöstä, mutta jotka voitaisiin ottaa uudelleen käyttöön ihan niin kuin on alueen muissakin osissa. Mitä näihin hankkeisiin tulee, niin uskon, että hyvin tärkeää olisi ja tulevaisuuteen katsovaa olisi huolehtia siitä, että eri liikennemuodot pelaavat yhteen. Myös ympäristöulottuvuus on äärimmäisen keskeinen. Edustaja Mamikins, olkaa hyvä. Miss Commissioner, Honorable Chair, dear colleagues. Uh, Hyvät kollegat, puhemies. Puhumme Tonavan ja Adenmeren makroalueen hyvin tärkeistä osista. 222 miljoonaa euroa on budjetti, jolla pitäisi saada tehokkaampaa hallintoa, parempaa liikennepolitiikkaa, myös parempaa rajat ylittävää politiikkaa ja ennen kaikkea sellainen verkosto, joka olisi kaikille toimijoille avoin ja myös raiden liikenteelle, rahtiliikenteelle avoin. Meillä on myös merisatamia. Sielläkin tarvitaan investointeja, jotta alueellinen talouspotentiaali saadaan hyödyksi. Rakenne- ja investointirahastot on vain yksi mahdollinen rahan lähde. Täytyy myös rajat ylittävä kapasiteettia parantaa televiestinnän kautta, postipalvelut ja hidas täytäntöönpano ja julkisten palvelujen puutteet ovat myös ongelmia. Tarvitaan myös ihmisten välisiä kontakteja. Tämä on hyvin tärkeää, kun ajattelemme talouden kehittymistä. Kiitos. Nyt menettely ilman puhujalistaa. Kolme kollegaa on pyytänyt tässä puheenvuoroa. Nyt puheenvuoron saa Jaslo Vieska, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Me puhumme makroalueellisesta strategiasta ja TNT-verkkoista Donavan ja Adrianmeren alueilla. Tuen täysin kollegojeni pyyntöjä halutaan, että rautat tieinfrastruktuuria tehostetaan. Haluaisin kuitenkin kysyä komissaarilta prioriteettitasosta, mitä tulee jokikuljetuksiin. Kuinka tärkeää tämä on, erityisesti Tonavan kohdalla? Tamna Grappini. Kiitos. Edustaja Grappini. Președinte, doamna comisar, stimați colegi, o temă extrem de importantă. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat, tämä aihe on äärimmäisen tärkeä. Tässä keskustelussa pitäisi tehdä myös jotakin johtopäätöksiä. Harmi, että tästä keskustellaan tällaisena ajankohtana. Eurooppalainen liikennestrategia Tonaveadameren makroalueilla on aiheenamme erityisesti rautatiet ja julkiset palvelut. Komission jäsen, te totesitte, että meillä on sellaisia jäsenvaltioita, joissa liikenteen laatu on kyseenalainen. Tämä pätee myös julkisiin palveluihin, joissa totesit, että se ei ole riittävällä tasolla. Olen samaa mieltä. On tärkeää parantaa moni, multimodaaliutta ja infrastruktuuria. Kysymykseni kuuluu, voitteko vakuuttaa puheenjohtaja Junckerin, että esirahastosta täytyy käyttää varoja myös tälle alueelle, jossa on tätä takaperoisuutta. En usko sisämarkkinoihin ja kehitykseen. Liikennehän tarkoittaa käytännössä kustannuksia, ilmansaasteita, jotta bisnes voi toteutua. Totta kai täytyy vähentää saastumista, täytyy vähentää myös onnettomuuksien määrää ja ihmishenkeen menetyksiä. Sen takia onkin tärkeää ohjata varoja tälle alueelle, joka on jäänyt jälkeen raideliikenteessä. Selimovic, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Jos nyt sen sijaan, että tulisin tänne eh, Strasburgiin sanomaan tämän komission jäsenelle, menisinkin Sarajevosta eh, kotikaupungistani komission jäsenen kotikaupunkiin 800 kilometriä, niin kestäisi kuulkaa 45 tuntia. Olen äärimmäisen kiitollinen siitä, että komission jäsen on tullut tänne. Se on huomattavasti helpompaa meille, vaikka välimatka onkin nelinkertainen lähestulkoon. Eihän tällaista voi hyväksyä. Se, että ei ole toimivia rautatie, ähm, osuuksia toimivia äh, maanteitä. Tämä on todella vahingoittanut talouttamme, liikkuvuutta, matkailua ja lisäksi pahentanut ilmastonmuutosta. Siksi onkin mukavaa, että komissio vihdoinkin panostaa tähän. Toivotaan nyt ihmeessä, että komissio toimii nopeasti, että rahaa saadaan lisää, että mm, Balkan tulee yhä tiivimmäksi osaksi verkostoamme ja että että matkat alueella eivät enää tunnu absurdin pitkiltä, vaikka ne sitä olekaan. Komission jäsen Corina Kretsu, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, kiitos oikein paljon kaikista puheenvuoroista tässä hyvin rikkaassa keskustelussa, elävässä keskustelussa. Se osoittaa, miten tärkeitä toimivat rautatieyhteydet ovat Tonavan ja Adrianmeren mikroalueen strategian näkökulmasta. Ne ovat myös sisämarkkinoiden toiminnan kannalta tärkeitä. Ensinnäkin, kun ajattelemme makroaluetta, niin toimittiin siltä lähtökohdalta, että uusia instituutioita ei perusteta, uutta rahoitusta ei myönnettäisi, joten resurssit on saatu kasaan, jotta voimme vastata niihin haasteisiin, jotka meillä kaikilla on edessä. Komissio toimii tässä koordinoimana tahona ja varat tarvitaan jäsenvaltioista. Te Euroopan parlamentin jäsenet ja me eh, komissiossa emme voi näitä hankkeita olla laatimassa, vaan siinä ovat sitten muut tahot kyseessä. Tue makroalueita vahvasti, aivan niin kuin olette todenneet tässä keskustelussa. Kyse on siitä, että jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä myös EUn ulkopuolisten maiden kanssa. Tämä on ainoa tapa, jolla saamme saman neuvottelupöydän ääreen EUn jäsenvaltiot ja kolmannet maat. Näin voimme vastata yhteisiin haasteisiin esimerkiksi Tonavan strategian osalta. Siinä on mukana yhdeksän jäsenvaltiota ja viisi EUn ulkopuolista valtiota. Rautatieverkosto ei ole tietojeni mukaan riittävällä tasolla ja joissakin tapauksissa sellaisia yhteyksiä ei ole. Minä kävin Sarajevossa ja piti palata sitten Viinin, äh, piti mennä Viinaan äh, tai Brysseliin ja matkaan tuli monta mutkaa. Meillä on rajat ylittävistä yhteyksistä kovasti puutetta. Valitettavasti kansalliset viranomaiset eivät pidä niinkään prioriteettina näitä yhteyksiä. Tonavan alueen strategia vetoaa jäsenvaltioihin, että ne toimisivat juuri näin. Ja haluaisin toistaa vielä viestin siitä, että tarvitaan liikenneinfrastruktuurin vahvistamista erityisesti raja-alueilla. Tämä on äärettömän tärkeää erityisesti maaseutualueille. Maaseutualueilla väestö on vaikeassa asemassa. No, kun ajattelemme sisävesiliikennettä ja jokia, tämä liittyy totta kai Tonavan strategiaan. Olemme keskustelleet aiheesta laajasti silloin, kun olemme järjestäneet vuosittaisen Tonavan strategian konferenssimme. Yhteydet yleisesti ja totta kai rautatiet ja sisävesiyhteydet ovat prioriteetteja tässä Tonavan strategiassa ja myös Adrian meren strategiassa. Minä olen itse toiminut jonkinlaisena välittäjänä Bulgaria ja Romanian liikenneministereiden välillä. Siellähän on valtavia ongelmia nimenomaan sisävesiyhteyksien suhteen, kun Tonavan vesi on niin matalalla tasolla paikoitellen. Olemme pyrkineet saamaan aikaiseksi vuoropuhelua ministereiden kesken, jos on pieni pätkä, vaikka metrikin joessa, jossa ei virtaa riittävästi vettä, niin sitten koko yhteys on poikki. Toivon, että nämä kaksi maata ryhtyvät toimiin ja tämä ongelma voidaan ratkaista. No sitten Adrianmeren, Jonjanmeren alue. Kyseessä on neljä jäsenvaltiota ja neljä ulkopuolista maata. Mielelläni menen toukokuussa Dubrovnikiin, jossa strategia lanseerataan. Oikeastaan tässä on päästy parempaan jamaan kuin Tonavan strategian osalta, mutta toki parantamisen varaa vieläkin on. investointeja ja ponnisteluja täytyy nostaa sille tasolle, että päästään tavoitteisiin. On muistettava myös se, että tilastot osoittavat, että matkustajaliikenne on vähentynyt nimenomaan sisävesiliikenteessä. Vielä pari seikkaa. todella tarvitsemme vahvaa yhteistyötä kaikkien tahojen kesken, rajat ylittävästi, alueiden kesken ja sen valtioiden kesken. Tarvitaan myös poliittista tahtoa. Uudistukset, jotka ovat tarpeellisia, on tehtävä ja tätä kautta saamme myös riittäviä investointeja niin, että äh, rautatiepalvelut ja julkiset palvelut voivat tarjota sellaista palvelutasoa, mitä ihmiset tarvitsevat. Meillä on nyt välineet työkalupakissa ja haluaisin tarttua tilaisuuteen ja rohkaista kaikkia sidosryhmiä käyttämään näitä työvälineitä, näitä työkaluja niin, että julkisia palveluita raideliikenteen alalla voidaan tehostaa tällä alueella. Me teemme läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, jotta todella edistystä näissä kysymyksissä saadaan aikaan. Se on tärkeää ympäristön ja kansalaisten kannalta ja koko EUn kannalta. Ikävä kyllä kollega nyt ei ole enää paikalla salissa, mutta täällä todettiin, että Euroopan komissio ei välittäisi Etelä-Euroopasta. Minä itse olen... A, kollega on toki paikalla. Sicilia, Calabria, Campania ovat alueita, joita olen paljon käsitellyt. Kun kävin Italiassa, niin havaitsin, että nämä hankkeet olivat jäissä, olivat jumissa ja ne sitten saatiin eteenpäin. Napolissa käynnistettiin, avattiin uusi raideyhteys ja toivomme, että todella tilanne kohentuu. Totta kai Italia tarvitsee yhteyksiä etelästä pohjoiseen, mutta myös idästä länteen. Toteaisin vielä, että komissio ei ole valitsemassa prioriteetteja ja rahoituskohteita, vaan meillä on myös kansalliset strategiat, kansalliset suunnitelmat, esimerkiksi Romanian tapauksessa. Komissio totta kai tarjoaa tukea omien yksiköitensä kautta, omien tukipalvelujensa kautta, mutta samanaikaisesti jokaisella maalla, jokaisella hallituksella on oikeus määritellä omat prioriteettinsa. Voimme toivoa, että täytäntöönpanoprosessin aikana hallitukset todella osoittavat joustavuutta riittävissä määrin niin, että kansalaisten tarpeet voidaan ottaa huomioon. Kiitos. Kiitos. Nyt tämä keskustelu päättyy.